Presidente. Buenas noches. Hyvää iltaa, kollegat. Hyvää iltaa komission jäsenelle myöskin. Esityslistalla on komission julkilausuma koskien Keski- ja Itä-Euroopan sijaitsevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden talouden elvyttämiseksi toteutettuja toimia. Ensin puheenvuoro komission jäsen, meinasin sanoa varapuheenjohtaja, mutta äh, komission jäsen Almonialla, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, puhemies, hyvät naiset ja herrat.